Ja sitten seuraavaksi siirrymme rouva Turusen mietintöön nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoitteluiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen. Annan esittäjälle puheenvuoron neljäksi minuutiksi, sen jälkeen Catch the Eye ja sitten komission jäsen. Rouva Turunen, teillä on neljä minuuttia. Herr Forman, kære kolleger, kære kommissær. Jag står här i dag som ung politiker. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Olen nuori poliitikko. Minulla on teille pyyntö. Monet ö, ystävistäni ovat jääneet työttömiksi viime vuosina. He ovat erittäin motivoituneita, mutta nyt he joutuvat seisomaan työttömyysjonossa ja etsimään uutta työpaikkaa. Nuorten työttömyysaste kasvaa jatkuvasti. Heitä on jo miljoonia ja siksi me haluaisimme saada nyt nuorisotyöttömyyden esityslistalle, koska me emme saa päästää tilannetta siihen, että tämä koskee yhä enemmän nuorempia. 5,5 miljoonaa nuorta, alle 25-vuotiaista nuorta ovat työttömiä. Minä olen erittäin huolissani nuorisotyöttömyydestä siksi, koska tämä saattaa johtaa elinikäisiin ongelmiin. Me tunnemme seuraukset 80-luvulla kokoinen sukupolvi joutui ongelmiin ja syrjäytyivät. Tämä on liian kallista, mutta tässä ei ole kysymys ainoastaan taloudellisista kysymyksistä. Tässä on kysymys nuorista, jotka asettavat tavoitteita itsellensä ja he kokevat pettymyksiä, heillä on vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille, jos me emme nyt heitä auta. Joten meidän täytyisi kaikissa jäsenvaltioissa taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Koulutuksen täytyisi olla keskeisessä kysymyssä Euroopan unionin täytyy nyt toimia yhdessä. Me tarvitsemme kunnianhimoisen integroidun lähtökohtan, jossa otetaan sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka huomioon sekä EU- että kansallisella tasolla. Tässä mietinnössä Euroopan parlamentti antaa konkreettisia ehdotuksia. Tässä mainitsen muutaman Mielestäni täytyisi olla tällainen takuu, että alle 25-vuotiaat eivät saisi olla yli neljä kuukautta työttömänä. Sen jälkeen heillä täytyy tarjota työtä tai koulutuspaikka. Lisäksi me toivomme tällaisia harjoittelupaikkoja niin, että harjoittelu voitaisiin liittää koulutukseen. Ja me tarvitsemme myös enemmän ja parempia koulutuspaikkoja nuorille ja me ehdomme, että kaikissa jäsenvaltioissa perustettaisiin tällainen task force, jonka avulla sitten taisteltaisiin nuorisotyöttömyyttä vastaan. Siksi sitten me ehdotamme myös, että olisi enemmän määrärahoja käytettävissä sosiaalirahastosta. Vähintään 10 prosenttia näistä rahoista tulisi käyttää nuorisoprojekteihin. Ja syrjinnän työmarkkinoilla täytyy päättyä. Iän mukaan ei tule syrjiä ketään työmarkkinoilla. Nämä ehdotukset ja muutkin ehdotukset ovat meidän lääkkeemme sille, miten nuorisotyöttömyydestä voitaisiin päästä Euroopan unionissa. Ja tätä kautta nuorilla voisi olla parempi tulevaisuus Euroopan unionissa. Me haluamme enemmän työpaikkoja, me haluamme parempia koulutuspaikkoja ja me haluamme, e, että tulevaisuus näyttäisi paremmalta nuorten näkökulmasta. Kiitos. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Kiitos. Sitten Catch the Eye-menettely. Seuraavaksi Rova Bajescu. La nivelul Uniunii Europene, șomajul în rândul tinerilor sub 20... Kiitoksia puhemies. Nuorten työttömyys Euroopan unionissa on ylittänyt 5 miljoonaa henkilöä, yli 20 prosenttia kokonaistyöttömyysmäärästä. Nuoret ovat, nuorilla on suurempia vaikeuksia saada kunnollinen työpaikka. Minun mielestäni jäsenvaltioiden täytyisi integroida nuorisoa yhteiskuntaan työpaikan myötä. Tarvitaan laadukasta koulutusta, muuten tämä ei ole mahdollista. Ei käytetä tarpeeksi nuorison mahdollisuuksia ja voimavaraa Myös haluaisin esimerkiksi puhua niistä nuorista, jotka asuvat maaseudulla. Tilastojen mukaan heidän tilanteensa on myös erittäin huono. Ja heillä on erittäin suuria vaikeuksia löytää työpaikkoja. Äh, Kiitos. Jedruska, yksi minuutti. mobilność ja edukacja młodzieży to priorytety budżetowe parlamentu europejskiego. puhemies nuorten koulutus on listattu prioriteettien joukkoon Euroopan parlamentissa. Vain muutama viikko sitten parlamentti hyväksyi neuvottelun mandaatista ajatellen budjettia. Edustaja Turusen mietintö osoittaa hyvin selkeästi sen, kuinka nuorten koulutusta ja työllistymistä pitäisi aktiivisesti edistää ja helpottaa. On tässä jälleen kerran saamme yhden todisteen siitä, kuinka tärkeää nuorten kouluttaminen on. Meidän täytyy edistää nuorten ihmisten liikkuvuutta niin ikään, jotta saavuttaisimme EU 2020 strategian tavoitteet. Meidän on helpotettava nuorten pääsyä työmarkkinoille. Kyseessä on aktiivinen väline, jolla voimme taistella työttömyyttä vastaan. Työttömyyshän on huomattava este taloudellisen kasvun tiellä. Meidän on löydettävä EUn budjetista rahaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Um, nyt lista on suljettu. Valitettavasti kukaan nyt ei enää pysty puhumaan tämän jälkeen tästä aiheesta panie przewodniczący! bezrobocie to problem dotykający unię europejską. puhemies työttömyys on suuri ongelma euroopan unionissa ennen kaikkea viime vuosina. tämä liittyy talouskriisiin. Se laajenee ja se koskee myös nuoria. Nuorille on vaikea siirtyä työelämään ja tämä ilmiö laajenee, kasvaa. Ja tästä totta kai on myös kielteisiä vaikutuksia talouteen. Joten meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta me voimme taata hyvän koulutuksen nuorillemme, mutta lisäksi meidän pitäisi pystyä takaamaan myös alku työmarkkinoille ja hyväpalkkainen työ. Herra Kofaraati. Sergio. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kiittää rouva Turusta työstä, jonka hän tänä iltana meille esitteli. Aivan kuten tilastot osoittavat, valitettavasti unionin jäsenvaltioissa kriisi on koetellut erityisesti niitä henkilöitä, joilla on ollut osa-aikainen työ, kuten naiset ja nuoret. Monet osa-aikatyöntekijöistä kuuluvat nuorisoon, tämän tilastot osoittavat selvästi nuoret, jotka eivät löydä pysyvää työpaikkaa. Tämä hidastunut kasvu, jota nyt ennakoidaan kahden seuraavan vuoden aikana, koettelee niitä henkilöitä, jotka äh, pyrkivät työmarkkinoille. Äh, nämä ongelmat moninkertaistuvat tulevien vuosien aikana. Tästä syystä on tärkeää tehdä jotain ja jokaisen jäsenvaltion täytyy käsitellä nuorisotyöllisyyttä äh, erityisin keinoin. Rova Rapti. arvoisa puhemies euroopan parlamentti omalla aloitemietinnössään on onnistunut oikein hyvin turusen johdolla. siinä mietinnössä pyydetään komissiota ja neuvostoa laatimaan työllisyysstrategian. Niin ja on aivan yksinkertainen syy. Nuoret tarvitsevat Eurooppaa, mutta myös Eurooppa tarvitsee nuoria. Kyseessä on kaksisuuntainen tie, kahdenvälinen suhde. Tämän strategian on toimittava. Jollei se toimi, jos tämä suhde ei toimi, niin molemmat osapuolet kärsivät ja häviävät. Nuorilla on koko loppuelämä edessään ja kenties uusia mahdollisuuksia, mutta Eurooppa on vanha manner. Se on liian, liian vanha odotellakseen uusia mahdollisuuksia näissä vaikeissa kriisin olosuhteissa. Herra Figueiredo. Como este relatório demonstra, é muito grave o que se Rouva Turusen mietinnön mukaan on hyvin, tapahtuu hyvin vaikeita asioita. Nuorten on hyvin vaikea löytää työpaikkaa. Työttömyys nuorten parissa on yli 20 prosenttia. Eräissä maissa jopa tämä prosenttiluku on vieläkin suurempi on hyvin vaikeaa näille nuorille, jotka päättävät opintonsa, löytää kunnollinen pysyvä työpaikka, jossa olisi kunnollinen palkka. Yleensä nuorille tarjotaan stipendejä, jonkinlaisia palkattomia koulutusjaksoja ja näin käytetään nuoria hyväksi heitä riistetään ilman, että heille maksettaisiin palkkaa koeajalta tai stipendiajalta. Ja kun he saavat työpaikan, se on hyvin huonosti palkattu ja tilapäinen. Meidän täytyy ryhtyä soveltamaan sellaista politiikkaa, jolla tämänkaltainen hyväksikäyttö kiellettäisiin, jotta luotaisiin nuorille työpaikkoja ja taattaisiin myöskin nuorten oikeudet työelämässä. Edustaja Rossi. Kiitoksia puhemies. On, on hyvin tärkeää auttaa nuoria työelämässä koulu ei riitä nuorison tarpeisiin, vaan työn myötä koulutuksen tulee jatkua. Tämä on yksi keskeisiä Euroopan unionin haasteita. Meidän täytyy työskennellä eri rintamilla, jos me ilman työntekijöitä meillä ei ole tulevaisuutta jos ajatellaan kolmansista maisista tulevaa halpaa tavaraa. Sen myötä ei kunnioiteta työntekijöiden oikeuksia eikä lasten oikeuksia. Ja, Kiitos. Taloustilanne EU:ssa on näyttänyt, ketkä kärsivät. Nuoret. Yli kaksinkertainen määrä nuoria on työttömänä kuin muita henkilöitä. Ja nuoret joutuvat tästä kärsimään myös myöhemmin. Täällä on myös vakavia vaikutuksia meidän yhteiskuntaamme, ennen kaikkea kun puhun talouskehityksestä. Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme. Meidän täytyisi antaa hyvä mahdollisuus nuorille. Meidän tulisi investoida nuoriin. Tulisi investoida koulutuksiin, jotta tätä kautta saataisiin hyvä pohja tulevaisuudelle. Die europäische Jugend braucht Euroopan nuoret tarvitsevat tulevaisuuden. Olemme aivan oikealla tiellä. Ei täytyisi olla taloudellisesti riippuvainen muista. Nuorten täytyisi olla itsenäisiä. Ja totta kai siirtyminen työelämään on tässä tärkeässä asemassa. Harjoittelujaksot auttavat tässä. Usein niitä kuitenkin käytetään väärin. Tarvitaan lainsäädäntö, joka suojelee nuoria, mutta takaa myös tällaiset harjoittelupaikat. Tässä ei tulisi käyttää tilaisuutta hyväksi, eh, kun saadaan halpaa työvaimaa. Nuoria käytetään hyväksi. Totta kai myös ikäsyrjintää vastaan täytyy taistella. Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme, meidän täytyy suojella heitä. Kiitos. przewodniczący! ja e, Kiitos puhemies. Luin suurella mielenkiinnolla edustaja Turusen mietinnön aihe on äärimmäisen monimutkainen. Nuorisotyöttömyyteen oikeastaan liittyy useitakin aspekteja. Ensinnäkin meidän on ryhdyttävä tiettyihin toimiin niin, että valmistuneet löytävät kunnolla palkattuja työpaikkoja. Meidän politiikkojemme täytyy suuntautua nimenomaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Täytyy muistaa myös, että kun me uudistamme yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin pidämme tämän mielessämme ja korvamerkkaamme asianmukaisen rahoituksen. Meillä on myös sosiaalisia hankkeita, jotka on täytäntöönpantava, niin, että nuoret ihmiset todellakin löytävät työpaikan, voivat auttaa perheitään ja voivat hyötyä sosiaalisesta infrastruktuurista, kuten esimerkiksi päivähoidosta. Jopa suurissa kaupungeissa meillä on puutteita, puhumattakaan pienistä kylistä. Uh, Mr. Okay, we have, we have two... Täällä on vielä kaksi puhujaa listalla. Edustaja Kelim. Uh, youth unemployment is a travesty in the european union at this time. On todellakin tragedia, että 20 prosenttia nuorista ovat työttömiä, he ovat koulutettuja, mutta he eivät saa työpaikkoja, koska he maksavat muiden synneistä, taloudellisten finanssiterroristien synneistä. Ja nyt nuoret eivät saa työpaikkoja. Meidän täytyy tehdä jotain. Meidän täytyy antaa harjoittelupaikkoja, antaa työpaikkoja, ei välttämättä korkeasti palkattuja eikä kokopäiväisiä, mutta kuitenkin nuorten täytyy saada työpaikka. Mitä pidempään henkilö on työttömänä, sitä vaikeampi on tulla hyväksi työntekijäksi. Meidän täytyy toimia nyt, ja jos me toimimme nyt, niin me teemme hyvän palveluksen Euroopan unionin nuorille, ja kaikki tulevat sen muistamaan. Kiitos. Kiitos Derden, monsieur le président. Kiitos puhemies. Komission jäsen hyvät kollegat. Haluan hyväksyä tämän, eh, haluan iloita tämän tekstin hyväksynnästä työllisyysvaliokunnasta. Kyse on siitä, että vuonna 2011 todellakin ryhdymme toimeen. Euroopan parlamentti haluaa asettaa nuoret prioriteeteiksemme. Me olemme tyytyväisiä tästä, mutta politiikka täytyy nähdä myös nuorten mobiili liikkuvuuden näkökulmasta ja heidän oikeuksiensa näkökulmasta. Äh, harjoittelukausien väärinkäytöksiä on tapahtunut. Tämä vaikuttaa niin, että syntyy ikään kuin rinnakkaismarkkinat äh, nuorille työmarkkinoille. Euroopan unionin talous tästä sitten kärsii ja sitä kautta myös sosiaaliturvajärjestelmät tarkistus, jossa korostetaan sitä, että sosiaaliturva täytyy koskea myös harjoittelijoita. Tämä tarkistus hyväksyttiin ja olen siitä tyytyväinen. Meidän täytyy saada aikaiseksi eurooppalainen asema kaikille harjoittelijoille. ja Ena Lepto. Kiitos. Niin, nuori henkilö lopuksi. Nuorisotyöttömyys on 21 prosenttia joissakin maissa, jopa 40. Tämä on todellakin järkyttävä luku ja jotain täytyy tehdä. Nuoret ovat haavoittuvainen ryhmä, jos heillä ei ole työtä, he eivät voi muuttaa pois kotoa, eivätkä he voi perustaa perhettä ja tämä vaikuttaa myös väestörakenteeseen. Meidän täytyy auttaa nuoria. Meidän täytyy tehdä todellisia edistysaskeleita. Me elämme globaalin kriisin aikaa ja varmasti on aivan oikein leikata koulutuskustannuksia, mutta tämä ei kyllä tule parantamaan tilannetta. Kiitos. Ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan ensin kiittää esittelijä Turusta hänen esittämästään mietinnöstä. Se tulee kyllä oikeaan aikaan ja se on aivan erityisen tärkeää näinä aikoina. Niin kuin useat puhujat totesivat, on aivan selvää, että nuori sukupolvi on joutunut taloudellisen kriisin uhriksi aivan erityisen järkyttävällä tavalla. Me emme voi hyväksyä tätä, emme voi haaskata nuorten ihmisten taitoja. Joka viides nuori on työttömänä ilman työllistymisnäkyvyyttä. Komissio ja minä henkilökohtaisesti olemme erityisen tyytyväisiä tämän mietinnön oikein hyvään otsakkeeseen. On aivan selvää, että me tarvitsemme laadukkaampia työpaikkoja nuorille ja heidän on saatava asianmukaista työkokemusta. Luonnollisestikin tämä toteutuu niin, että meillä on laadukasta harjoittelua, harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia harjoittelua täytyy työpaikalla käyttää asianmukaisesti. Ne eivät saa korvata äh, tavallisia työpaikkoja. Tätäkin useat puhujat korostivat. Rahoituskriisin kielteiset vaikutukset ovat heijastuneet erityisesti nuoren sukupolviin. Tämä näkyy keskustelussa ja se näkyy myös EUn 2020 strategiassa. Kaksi päätavoitetta tässä strategiassa äh, käsittelee nuoria Tämä ei ole mitään sattumaa. Me tarvitsemme parempaa koulutusta, korkeampaa osuutta äh, nuoria, jotka suorittavat tutkinnon, yliopistotutkinnon, ja yhä harvempia nuoria, jotka keskeyttävät koulutuksensa. Näistä syistä komissio tekee konkreettisia ehdotuksia niin, että se voi auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan nämä tavoitteet. Meillä on lippulaivahankkeita, äh, nuoret liikkeellä. Tämä on jo syyskuulta peräisin ja luonnollisesti kehitämme myös integroitua politiikkaa, joissa yhdistyvät äh, koulutus, harjoittelu ja työllistyminen. EU-tasolla edistämme nuoris, nuorisotyötä työllisyyttä niin, että voidaan varmistaa se, että nuorilla ihmisillä on tarvittava pätevyys ja taidot, jota työmarkkinoilla tarvitaan. Nuo, pyrimme myös toteuttamaan erityistoimia niin, että nuoret pääsevät työmarkkinoille. Me esittelemme myös toimia, joilla voimme tukea nuoria yrittäjiä ja voimme lisätä nuorten yrittäjyyden äh, uraan alkua ja näin ollen helpottaa heidän pääsyään työmarkkinoille. Äh, voin olla samaa mieltä puhujien kanssa siitä, että meidän on löydettävä konkreettisia myönteisiä toimia, joilla voimme ehkäistä äh, tilanteen pahentumista nuorisotyöttömyyden alalla. Tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea. Varmasti tuolla Euroopan parlamentin tuella voimme löytää oikeanlaisen reseptin sille, miten tästä kriisistä selvitään. Kiitos komission jäsen. Sitten tämä keskustelu päättyy. Seuraava mietintö on Pascal Grunin mietintö epätyypilliset